Okay, if everybody would sit down, we've now... No niin, jos kaikki voisivat istutua. Kiitos. Siirrymme nyt esityslistan kohtaan 10, jossa käydään keskustelua uuden euroryhmän puheenjohtajan kanssa, Jeroen Düsselbomin kanssa. Tämä on hyvin hankala ajankohta. Todella tänään tuli kaste hänelle. Kyproksen tilanteen kehittymistä olemme kaikki seuranneet tarkkaan viikonloppuna ja reaktioita ja vastauksia sovittuun pakettiin. Tämä on aiheuttanut paljon huolta minulle ja muille jäsenille täällä parlamentissa. Olen varma, että muitakin asioita on käsiteltävä tämän päivän vuoropuhelussa, mutta olettaisin, että voisin pyytää häntä alustuksessaan puhumaan siitä. koska en ensin huomasi, että sovitussa paketissa ehkä on ongelmia. Ehkä mahdollisimman paljon myös selittää, miten päädyttiin siihen tulokseen, joka meillä nyt on. Lehdistöstä olemme saaneet lukea aika paljon, mutta ehkä voisimme ilman turhempia noita vainoja kuulla tästä vähän. Ja minun kysymykseni on se, että kun tämä lopullinen paketti saatiin, miksi ehkä ei julkilausumassa oikein osoitettu ymmärrystä sille, miten hankala tilanne oli. Ja tämä vähän näytti monilta siltä, että se rikkoi tuota sadan tuhannen talletussuojasääntöä. Totta kai tästä voi päästä yli kutsumalla sitä varallisuusveroksi tai muuksi, mutta kuten jäsenet tietävät jäsenvaltioissa, oli paljon huolta siitä, onko tämä nyt uusi väline siellä työkalupakissa, ovatko talletukset suojissa, mitä tässä tapahtuu. Ja ehkä vielä muutama sana koko paketista – olisikohan vähän ennalta jo voitu rauhoitella niitä, joita tämä koski mieluummin kuin että siirtyä sitten toisen julkilausumaan, josta ehkä vähän puuttuu juuri tuota rauhoittelevaa henkeä. Joka tapauksessa tervetuloa tänne. Toivon, että tämä on nyt ensimmäinen monista tapaamisista ja toivon, että myöhemmin tapaamme myös mukavimmissa oloissa – Perinteisen kaavan mukaan 10 minuuttia alustukseen, se ei ole liittävän pitkä aika kattaa kaikkia aiheita, olen siitä ihan varma. Ja sitten nuo viiden minuutin kysymysvastaushetket. Ja selkeästi sanon jäsenille etukäteen, että pyydän, että esitätte kysymyksen lyhyesti, jotta ministerille jää vastausaikaa jos puhutte riittävän lyhyesti ja hän vastaa riittävän nopeasti, niin saatte vielä täydentävän kysymyksen. Ja näin varmasti teillä on paremmat mahdollisuudet puristaa vähän tietoa hänestä, kuten varmasti kaikki tietävät. Tervetuloa teidän puheenvuoroon. Thank you, Madam Chair. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, aluksi haluan muistella ensimmäistä tehtävääni Euroopan parlamentissa avustajana taisi olla vuonna 1993. Olin täällä ihan lyhyen aikaa työssä. Tätä rakennusta ei silloin oltu rakennettu. Ainakaan minun muistaakseni tämä näytti varsin erilaiselta. Ja on kiva olla täällä takaisin aivan eri tehtävässä kiittäisin valiokuntaa sen pitkänaikaisesta rakentavasta osuudesta talous- ja rahapoliittisissa kysymyksissä. Kun tänään puhun teidän edessä, olen hyvin tietoinen siitä, että teidän valiokuntanne on ollut avaintekijänä lainsäädännön hyväksymiskysymyksissä. Mielestäni tämä on keskeistä EUn talous- ja finanssipolitiikan koordinaatiokehyksessä. Arvostan tätä tilaisuutta ja tulevia keskustelujamme puheenjohtaja, jotta voin vastata kysymyksiin, mutta voin myös kuulla teidän kokemuksesta, kokemustanne. Euroryhmä ja euroalueen edessä vieläkin on haastavat ajat esillä. Olemme keskittyneet viime vuosina kriisitilanteisiin tilanteisiin reagoimiseen. Kuten tiedätte, tällä hetkellä Kyproksen tilanne on todella ensimmäisenä minun mielessäni, samoin teidänkin mielessänne olettaisin. Viime viikolla euroryhmä saavutti poliittisen sopimuksen Kyproksen viranomaisten kanssa pääkohdista sopeutusohjelmassa, joka on jopa 10 miljardia euroa vuoteen 2016 saakka. Ohjelmassa on mukana huomattavaa finanssipoliittista vakauttamista, rakenteellisia uudistuksia ja yksityistämistä ja se mahdollisti sen, että Kyproksen julkinen velka pysyisi kestävällä tiellä, vaikka tehostettaisiin kasvupotentiaalia taloudessa. Te tietenkin olette tietoisia siitä, että tiistaina Kyproksen parlamentti hylkäsi Kyproksen viranomaisen aikomuksen maksattaa kertaluontoisen vakausveron, jolla vastattaisiin heikkoon tilanteeseen maan rahoitusmarkkinoilla. Tämä ehdotus oli ja on merkki varsin poikkeuksellista, todella poikkeuksellisista olosuhteista Kyproksella tai Kyproksessa ja siinä määrin, missä rahoitussektori joudutaan pienentämään nyt riippuu Kyproksen viranomaisista. Heidän pitää esittää uusi ehdotus johon liittyy vaihtoehtoja. Euroryhmä on valmis avustamaan Kyprosta sen uudistusponnisteluissa sovitun sopetusohjelman pohjalta. Puhun nyt aivan suoraan. Euroryhmä oli ja on sitä mieltä, että pienet tallet heitä pitäisi kohdella eri tavalla suurista kuin suuria tallettajia. Ja on meillä toistaneet, kuinka tärkeää on täysin taata talletukset, talletukset alle 100 000 euron vaikka minä tiedän, että tämä kuulostaa tällaisella viikolla kunnianhimoiselta uutena euroryhmän puheenjohtajana, minä toivon pystyväni voivamme muuttaa työagendaamme tulevaisuudessa kriisireagoinnista rakenteelliseen keskusteluun siitä, kuinka voidaan tehostaa kasvua ja kilpailukykyä euroalueella Tästä haluaisin teidän kanssanne myös keskustella ehkä tänään ja seuraavillakin kerralla, kun tulemme tapaamaan. Ei pidä unohtaa pitkän aikavälin tavoitteita. Me edistää vahvaa, kestävää, osallistavaa taloudellista kasvua, joka luo työpaikkoja ja säilyttää eurooppalaisen sosiaalisen mallin, johon minä uskon vakaasti. Minä uskon, että suurin osa on, on näistä tavoitteista samaa mieltä. Ristiriitaisempaa on, kuinka näihin päästään. Monilla meillä on terveellistä huolta kriisin sosiaalista vaikutuksista. Se on huolenaihe, jonka todella itsekin jaan. Kuten tämä valiokunta huomasi vuosittaisen kasvuselvityksen yhteydessä, kriisi on johtanut siihen, että miljoonat eurooppalaiset kokevat äärimmäisen hankalia tilanteita. Meidän ei koskaan pitäisi unohtaa tätä asiaa, kun määrittelemme politiikkaamme tilanteessa. Mutta niin kuin teidän mietinnössäkin todetaan, että saavutetaan kasvua, luodaan työpaikkoja ja säilytetään sosiaalinen malli, meidän täytyy saada euroalueen julkinen talous takaisin terveille raiteille. Empiiriset todistajat osoittavat, että korkea velan suhde BKTstä vähentää kasvua. Se vie pois investoinnit kasvulta kustannukset nousuvat, epävakautta syntyy. EKP myös hiljattain totesi, että meidän täytyy pysyä päättäväisenä ja olla edelleenkin sitoutuneita siihen, että vahvistamme julkista taloutta. Vaikka tämä voi vaikuttaa lyhyellä välillä kasvuun, se on kuitenkin ennakkoedellytys vakaudelle, joka puolestaan on välttämätöntä kestävälle kasvulle jatkossa meidän vahvistettu vakaus- ja kasvusopimus ja finanssipoliittinen sopimus, niin ne pitää olla kulmakiviä julkisen talouden strategiassamme. Ne antavat luottamusta kuluttajille ja markkinoille. Ja minä näen tärkeän osan omaa työtäni siinä, että varmistetaan näiden asioiden noudattaminen euroalueella. Tässä yhteydessä meidän pitäisi aina pitää mielessä strategiat voivat erottautua vain maapohjaisella tavalla. Aina pitää kuitenkin noudattaa sitoumuksia, jotka liittyvät sääntöihin vakaus- ja kasvusopimuksessa. Jäsenvaltiot, jotka eivät ole aikataulussa, niiden pitäisi tietenkin toimia sopimuksen sääntöjen mukaisesti. Tässä tarvitaan nopeaa korjausta ja varmistetaan, että julkinen talous on kestävällä pohjalla pitkällä aikavälillä. Tähän pyrin myös valtiovarainministerinä omassa maassani Alankomaissa. Meidän vajeen, vaje on arvioitu, arvioitu olevan ylle tavoitteen tänä vuonna, siksi me olemme hyväksyneet lisäpaketin vuodelle 2014. Tämä jättää tilaa taloudelle elpyä vuonna 2013. Budjettileikkaukset eivät ole sellaisia, joita haluaisimme politiikassa ihmisille esitellä, mutta uskon, että tässä tilanteessa niitä ei voida mitenkään välttää, ja loppujen lopuksi niistä kyllä tulee olemaan hyötyä. Jos finanssipoliittinen vakauttaminen on välttämätöntä, on tärkeää, että myös ryhdymme rakenteellisiin uudistuksiin, että parannamme kilpailukykyä ja saamme työpaikkoja, saamme aika innovaatioita, tuemme uusia teknologioita ja tehostamme tutkimusta ja kehitystä ja investointeja niihin. Meidän pitää jatkossakin nostaa työvoiman taito, tiet, taito- ja tietotasoa erityisesti nuorison kohdalla ja sallia heidän saada käytännön työkokemusta. Arvoisat jäsenet, kriisi on osoittanut, että rahapoliittinen unioni on riippumaton. Tämä on myös osoittanut, kuinka olennaisen tärkeää on, että jatkossakin tehostamme integraatiota talous- ja rahaliitossa, voimme parantaa sen toimintaa. Olen käsitellyt integroitua budjettia talouspoliittista puitteistoa. Integroitu rahoituskehys on myös erittäin tärkeä, joten vaikkakin kysymys kuuluvat ennen kaikkea Ecofinin puheenjohtajalle. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että konkreettista edistystä on tässä asiassa saatu aikaan. Sopimus yhteisestä valvontamekanismista ja valvonnasta on tärkeä askel tähän suuntaan ja se tulee luomaan yhdentyneemmät finanssipoliittiset kehykset euroalueelle rahoitukset kehykset. Meidän pitää nopeasti edetä ehdotuksissa, joilla pyritään luomaan yhteinen kriisiratkaisumekanismi niin, niin että kaatuvat pankit voi vain korjata järjestäytyneellä tavalla tehokkaasti jatkossa. Vaikka me ryhdymme näihin laajalle meneviin uudistuksiin euroalueella, joka nyt on olemassa, pitää varmistaa se, että euroalueen laajentuminen jatkuu vakaasti ja vastuullisesti. Toisaalta lähentymiset osa jäsenvaltioissa, jotka haluavat liittyä euroon, niitä pitää kunnolla arvioida ja huolellisesti. Toisaalta hallitusjärjestelyt, jotka takaavat euroalueen hyvän toiminnan, laajentuessa se, sitä ei voida, sen pitää olla täysin moitteetonta. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että Latvia hiljattain pyysi konvergenssiraporttia. Se osoittaa sen, minkä jo tiesimmekin. Euro on edelleenkin relevantti ja houkutteleva kohde. Eurooppa-hankkeessa. Nämä ovat joitakin niitä alueita, joille, joihin tulen keskittymään tulevina vuosina. Odotan teiltä nyt mielipiteitä ja mielelläni vastaan teidän kysymyksiinne myös. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. Well, that's a, a very good start. Kiitos oikein paljon. Tämä on hyvä alku. Olemme aikataulussa ja se ilahduttaa minua aina, koska näin ajan hallinnointi on vähän helpompaa. Ensimmäinen kysymyskierros. Ensimmäinen kysymys EPPlle. Koordinaattori Jean-Paul Gosses. Merci, Permettez-moi d'abord de... Kiitoksia Toivotan teidät ensin tervetulleeksi EPP kollegoini ja omissa nimissäni. Te muistutitte, että olette olleet täällä avustajana, olette täällä aivan toisessa tehtävässä. Varmastikaan ette ole unohtanut tätä työtänne täällä parlamentissa. En esitä teille kysymystä Kyproksesta, muut tulevat tekemään näitä kysymyksiä. Pahoittelen vain sitä, että sekannus, jossa näitä ilmoituksia tehtiin, ovat johtaneet kansalaiset siihen, että lehdistö antaa väärää tietoa ja he ovat sitä mieltä tässä tartuttiin talletustakuuta vastaan, vaikka kyseessä oli mahdollisesta verosta, lähdeverosta, ja se on aivan eri asia. Haluaisin sitä vielä tehdä toisen kysymyksen, koska me aloitamme tätä vuoropuheluamme. Mikä teidän näkemyksen Euroopan parlamentin roolista – ja Euroopan parlamentin suhteesta kansallisiin parlamentteihin. Uskoakseni hiljattain annoitte tämän suuntaisen julkilausuman omassa maassanne, ja minä haluaisin tietää teidän kantanne roolista, joka Euroopan parlamentilla pitää olla näissä kysymyksissä, koskien erityisesti euroa, koska tästähän te olette vastuussa aivan erityisesti, ja siitä, miten yhteistyötä järjestetään Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Kiitoksia. Uh, Kiitos. Minusta tuntuu, että on hyvin tärkeää vahvistaa edelleen yhteistyötä, koordinointia Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Euroopan parlamentilla on tietenkin ratkaisevan tärkeä rooli kaikessa lainsäädäntötyössä, joka liittyy siihen, että pyritään vahvistamaan rahaliittoa, talous- ja rahaliittoa. Kaikki työ, menee ECOFINin, sitten CRD4, pankkiunioni. Kaikki nämä kysymykset, jotka vaativat, että parlamentti, Euroopan parlamentti osallistuu voimakkaasti, niin kuin tällä hetkellä tapahtuukin, mutta kansalliset parlamentit on myös otettava huomioon. Minusta tuntuu, että kaikenlainen yhteistyö, joka on mahdollista kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä, on hyväksi ja vahvistaa kaiken politiikan, Brysselissä tehtävän politiikan demokraattista legitimiyttä, joten mielestäni tässä on vielä parantamisen varaa yhteistyössä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä, parlamenttien tasolla tai valiokuntien tasolla. Kiitos, Jean-Paul. No siinä tapauksessa siirrymme SED-ryhmän koordinaattoriin Elisa Ferreira. Obrigada. Kiitoksia. Kiitos siitä, että tulitte paikalle. Haluaisin toivottaa teille pelkästään onnea ja menestystä, mutta minulla on hieman myös kriittisiä huomioita. Kyproksesta. Tämä talletus takkuu 100 000 asti oli ainut toivon kipinä, jota kansalaisille tarjottiin. Ja se, mitä nähtiin viime viikolla, johti siihen, että luottamus hävisi, ei pelkästään Kyproksen kansalaisten keskuudessa, vaan myös muualla Euroopassa. Tässä pitäisi nyt hieman muuttaa ajattelutapaa. Vaikka euroalueella olisi yksi yhtenäinen pankkivalvontataho, pitäisi olla kuitenkin kansallisella tasolla valvova, taho, ettei käy niin, että piensijoittajat joutuvat pelastamaan suuria tahoja, jopa sellaisia, joita epäillään rahanpesusta. pesusta. Tarvitaan ainakin jonkinlaista koordinointia euroalueella. Meidän pitää torjua vara, äh, veroparatiiseja, rahan pesua. Minkälainen prioriteetti ne voivat olla teidän puheenjohtajakaudellanne? Kiitos. Thank you, um, uh, Mrs. Ferreira, for your... Kiitos edustaja Ferreira kysymyksistänne. Tämä on ehkä keskeisin kysymys tällä viikolla, joten hyvä siihen on heti puuttua. Se, mitä euroryhmässä teimme kuukausien valmisteluprosessin jälkeen, tietenkin ensimmäiset keskustelut lähtivät liikkeelle kesäkuussa ja me halusimme rakentaa sellaisen paketin, joka mahdollistaisi Kyprokselle uuden alun kestävällä tiellä. Mutta meidän pitää katsoa velkataakkaa, ylipäätään taakan jakoa, tulevaa kasvaa ja uutta mallia pankkijärjestelmälle. Nämä kaikki kysymykset ovat niin tärkeitä Kyprokselle. Ja tämä työ johti siihen, että ohjelman ei pitäisi olla paljon yli 10 miljardin, koska koko lainan määrä Kyprokselle on ratkaisevan tärkeä, kun ajatellaan, pystytäänkö velka maksamaan, pystytäänkö löytämään uusi taloudellinen tulevaisuus. Tämä oli siis ensimmäinen periaatepäätös. Toinen seikka, se, että Kestävä velka Kyproksen osalta tarkoitti suhdetta BKT, joka ei voi olla yli sadan. Ja kolmanneksi tarvittiin rakenneuudistuksia, että rahoitussektori olisi terve ja mahdollistaisi Kyproksella talouden kasvun uudestaan. Nämä kolme tekijää johtivat juuri taakanjakokysymykseen. Meidän piti pyytää myös sitoumusta Kyproksen puolelta, noin kuuden miljardin osuutta. Pakettia työstettäessä me pohdimme hyvin tarkkaan sitä, mihin tuo taakka asetetaan. Ja meistä oli oikeutettua se, että myös ne, joilla on talletuksia, jotka eivät asu siellä, saisivat kantaa osan taakasta. Monet verotoimista olisivat lähinnä put- sijoittuneet Kyproksella asuviin. Vaikka pankkisektorilla tietenkin on paljon sellaisia, joilla on talletuksia siellä, vaikka eivät Kyproksella asu. Me katsoimme siis myös suuria talletuksia, jotka tulivat muualta. Itse asiassa euroryhmä piti hyvin tärkeänä sitä, että taakka pitäisi jakaa reilulla tapaa. Me olimme sitä mieltä, että suurempien talletusten varaan kuuluisi suurempi taakka kuin pienempien. Ja edelleen olemme vankasti samaa mieltä. Kuten tiedätte, ehdotus tai ehdotettu ohjelma on nyt äänestetty Kyproksen parlamentissa nurin. Nyt katsotaan vaihtoehtoja, jotta voitaisiin saada samat luvut jotenkin kasaan eri tavoin todella toivon, että näin saadaan oikeudenmukaisempi tasapainoinen jako. Siihen pyrimme oikeastaan perjantai-iltana. Euroryhmässä pidämme tärkeänä, että taakanjako on reilua oikeudenmukaista. Siis suurempi taakka tietenkin niille, joilla on suuret säästöt, kuin niille, joilla on pienet. Ja tuo talletussuojakysymys. kysymys ei ole epäilystäkään, ja valtiovarainministerit puhuivat tästä, että on taattava euroalueella talletukset sataan tuhanteen. Mutta tämä vero kertamaksuna, joka luo paketin, joka luo kestävän tulevaisuuden Kyproksella, oli verotoimi, jota voidaan pitää varallisuusveroon verrattavana. Ja ymmärtäisin, ja puheenjohtajanne viittasi jo tuohon viestintäpuoleen. No nyt kun ajattelen keskustelua, joka lähti liikkeelle perjantai-iltana lauantai-aamuna, niin totta kai olisi pitänyt heti alusta viestiä selkeämmin, että tässä on nyt ero siinä, että kerätään kerran vero, se on aivan eri asia kuin että puututaan nyt koko talletussuojajärjestelmään. Talletussuojajärjestelmä on täysin taattu kautta Euroopan unionin ja kaikki valtiovarainministerit järjen kerran painottivat tuota seikkaa meidän puhelinkonferenssissamme maanantaina. Kiitos. Tuo oli hiukan pitempi vastaus, mutta ratkaiseva kysymys tuo. Seuraavana Alde. Wolf Kiitos. Huomenta, puheenjohtaja. Minulla olisi myös pari kolme pientä kysymystä. Ensinnäkin olen ymmärtänyt, että Euroopan vakausmekanismi, joka liittyy pankkien pääomittamiseen – sitä voidaan käyttää silloin, kun on järjestelmäriski ja silloin, kun taataan maksujen takaisin maksu. Minua kiinnostaisi, pidättekö te Kyproksen tilannetta riskin osalta systemaattisena? Ja sitten toiseksi, olemme tienneet jo aika pitkään, että pankkisektori ei voi olla pitkällä aikavälillä Kyproksella kestävä, eivätkä näkymät olleet kovinkaan tehokkaat. Tämä tieto ei ole tullut meille vasta viime vuoden heinäkuussa, vaan on kuultu jo aikaisemmin, että Venäjä on antanut Kyprokselle 2,5 miljardia tilanteen helpottamiseksi. Miksi kesti näin kauan ennen kuin me puutuimme ja komissio puuttui tähän tilanteeseen? Venäjän edut ovat Kyproksella varsin suuret. Ja Venäjä käyttää esimerkiksi Nikosia ulkomaan kauppansa harjoittamiseen. Miten euroryhmän johtaja suhtautuu siihen, että Venäjä toimisi aktiivisena Kyproksen velkojen, velkojen hoitajana. Uh, danke, Herr eh, Klins. Uh, Kiitos, herra Klins. This was, uh, I could say it in German, but I won't. It's... Voisin vastata saksaksi, mutta tuo on vähän liian riskialtista, joten jatkan englanniksi. Kiitos kysymyksestä kuitenkin näin saksaksi ja sitten jatkan englanniksi. Niin kyllä, Osa Kyproksen ongelma on tietenkin pankkimalli ja riskit, jotka liittyvät siihen tapaan, jolla pankkeja on siellä johdettu. Osa ratkaisua olkoon se, että pääomittaminen on toteutettava, on saatava terve bisnesmalli pienempien pankkien pohjalta. Tämä on tärkeää. Osa ohjelmaa on myös se, että työ, jota on tehty paikan päällä, katsottu rahanpesun vastaisia toimia, noudatetaanko niitä rahoituslautoksissa. Osa ohjelmaa on myös se, että katsotaan, mitä veroja siellä kerätään ja niin edelleen. Kysyitte, miksi tässä meni niin pitkään? No, tuohon minun on vaikea vastata. Osittain siksi, että veropolitiikka yleisesti ottaen on edelleen kansallista lainsäädäntöä. Joten paljon työtä siellä on tehtävä – Euroopan tasolla asia on käsiteltävä, mutta liian hidasta tämä kehitys on. Olisin tässä kanssani samaa mieltä. Ja tämä on johtanut useisiin riskeihin. Kysyitte, onko kyseessä nyt systeeminen riski. Nykytilanteessa – miten sanoisin, en nyt kutsuiti tätä epävakauden ajaksi, mutta kuitenkin ollaan huolissaan euroalueen vakaudesta ja siksi yksinkertaisesti meidän täytyy nyt tukea euroalueen vakautta. Onko kyse systeemistä riskistä ja niin edelleen. Meidän pitäisi siirtyä tästä eteenpäin, mieluummin pohtia, mitä asialle tehdään. Näin minä haluaisin lähestyä tätä ongelmaa. Joten nykytilanteessa sanoisin, että kyllä, systeemistä riskistä on kyse. Ja parin viime päivän epävakaus on tämän osoittanut. Meidän täytyy työstää ohjelma, joka vie tämän riskin nyt Kyprokselta. Kysyitte venäläisten roolista. Kuten jo sanoitte, 2,5 miljardin laina on jo olemassa – Viime perjantain kokouksen alla oli paljon yhteyksiä venäläisiin. Pohdittiin, mitä tuon lainan kanssa voitaisiin tehdä, venyttää laina-aikaa, laskea korkoja, mutta kaikki muut vaihtoehdot, toinen laina tai investoinnit pankkeihin, tällaiset ehdotukset eivät venäläisten mukaan tulisi kysymykseen. Ainoa asia, josta keskusteltiin, ainoa asia, josta keskusteltiin ennen perjantain kokousta edeltävien viikkojen aikana, oli se, että voitaisiinkohan tämänhetkisen lainan aikaa pidentää tai leikata korkoja. Nyt tietenkin kyproslaiset keskustelevat venäläisten kanssa, en tiedä tuloksia noista keskusteluista, mutta kun valmistelimme tuota pakettia, keskustelimme venäläisten kanssa lainakysymyksistä. Ainoa asia, jonka voin lisätä nyt tähän, on se, että jos venäläiset sanoisivat, että me voisimme lainata rahaa enemmän, niin se ei sinänsä auttaisi velkatilanteen vakauttamisessa. Siis se, että saadaan lisää lainaa, ei sinänsä auta uuden tulevaisuuden rakentamisessa. Tämä on ollut alun perin meidän tavoitteemme, että saadaan tarjottua nyt apua kyproslaisille niin, että vähennetään ongelmia, saadaan rahoitussektori kokonaisuudessaan terveelle tielle. Ja tämä on yksi syistä sille, että sanoimme, että ohjelman ei pitäisi ylittää tuota 10 miljardia, koska muuten se ei ole kestävä tilanne Kyproksen osalta, että Kypros pääsisi uudestaan liikkeelle. Kiitos. Kiitos. Dirkian Epping ECRn nimissä. Redesebum, minäkin haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi konservatiivien reformistien nimissä. Me heti lähdimme lentävästi liikkeelle viime vuonna. Puhuttiin jo siitä, että kriisin huippu on ohi. No sitä emme ole oikein nyt huomanneet. Kypros on nyt viides pelastustapaus. Ja kuten aikaisemmissa tapauksissa, ongelmia on ollut paljon. Oikean linjan pitäisi olla se, ettei aina eurooppalainen veronmaksaja joudu pelastamaan näitä. Ja tämä on mielestäni nyt hyvä asia, että ymmärretään tätä. Se, että ei esimerkiksi ku- kuormiteta nyt alle sadan tuhannen säästöjä. Kuka siis vaati tällaista verotusta alle sadan tuhannen talletuksille. Oliko se Soible, oliko se Kypros vai EKP, kuka? Puhuitte juuri aidosta, rehellisestä tasapainosta, jota kaivataan. Myönnätte siis, että perjantain päätökset eivät olleet oikeudenmukaisia reiluja. Kun ajatellaan Kyprosta ja pelastuspakettia osana eurooppalaista kulttuuria, nyt on niin, että Kyproksen – ongelmat ovat syntyneet myös Kyproksella itsellään. Ja sitten vielä Moskovan ulottuvuudesta. Ei pidä olla lapsellinen, kun ajattelee Venäjää tai Putinia. Minun isoäitini on venäläinen, en muuten tunne niin paljon venäläisiä, mutta on ajateltava nyt sitä, että Kyproksella Kyproksesta tulee tavallaan Venäjän vaikutusalue, Ei pidä aliarvioida ollenkaan, mitä tässä tapahtuu. Euroalue on ongelmissa venäläisiä hymyilyttää ja Putinilla on varmasti vielä jotain korttia hihassa. Eh, eh, eh, Kiitos paljon edustaja Epping kysymyksistänne. You made the point that we... Ensinnäkin Sanoitte, että jotkut olivat sitä mieltä, että kriisin päätöksen tultiin ja näin sanottiin vähän aikaa sitten. Alusta asti olin hyvin varovainen, etten sanoisi tuollaista, koska tilanne on edelleen hyvin haavoittuvainen ja viime viikko oikeastaan osoitti, miten vähäistä luottamusta on rahoitusmarkkinoilla – vaikka oikeastaan tämän viikon aikana kielteisiä vaikutuksia ei ole nähty niin paljon kuin pelkäsin, mutta me emme ole vielä päässeet kriisistä eroon. Sanoitte, että tässä ei ole oikeutta nyt siihen, että lähdetään pelastamaan Kyprosta, mutta onhan tässä yhteinenkin etu ajatuksena, että vahvistetaan euroaluetta, vahvistetaan pankkialaa kautta euroalueen – koska tässä on aina vaarana se, että ongelmat leviävät laajemmille ja yhteisen edun mukaista on huolehtia sitä, että euroalue pysyy vankkana, vakana kokonaisuutena. Joten kyllä kai meillä on kuitenkin sitoumus, jonka mukaan meidän pitää Kyprosta auttaa. Kysymyksenne liittyy siihen, kuka sanoi, että verotetaan nyt alle tuon sadan tuhannenkin. Euroryhmän puheenjohtajana minä kannan tuosta vastuun. Mielestäni ei olisi nyt sopevaa osoitella solmella, että hän tai hän tai tuo ja tai tämä toimii, eli se oli yhteinen päätös. Jos joku siitä kantaa vastuun, niin se olkoon minä. Voin puolustaa tuota veroa vankasti, koska se on suora tapa pyytää osuutta pankkisektorin talletuksilta ja tämä on aivan välttämätöntä, jos haluaa luoda sellaisen paketin, joka ei luo vain lisää lainoja, lisää velkaa tuon 10 miljardin lisäksi, jonka mainitsin aikaisemmin. Luulisin, että eittämättä lopullisessa sovittavassa paketissa on tietynlainen vero ja toivon, kuten monet euroryhmässä minun kanssani, että paketista tulee reilu niin, että siinä puututaan taakan jakoon reilulla tapaa. Tämä on minun vastaukseni tuohon ja sanoitte, että no tuo perjantain päätös ei sitten ollut reilu. No oli se reilu siinä mielessä, että piensäästäjiin kohdistui enemmän taakkaa kuin suusijoittajiin, mutta henkilökohtaisesti olisin toivonut, että se olisi ollut vielä reilumpi. Ja euroryhmä kokonaisuutena myös puhelinkonferenssin jälkeen maanantaina antoi julkilausuman, jonka mukaan etsimme sellaista ratkaisua, joka siirtäisi taakkaa yhä enemmän suurten säästöjen talletusten puoleen. Mutta meidän pitää katsoa tätä yhdessä. Emme voi pakottaa mitään ratkaisua kenenkään harteille, joten tässä prosessissa tämä oli perjantain tulos, perjantai-illan tulos. Hyvin ikävä linkki syntyy tiedotusvälineissä tuohon talletustakuujärjestelmään viikonlopun aikana ja nyt katsomme, miten voidaan luoda uudenlaista rakennetta tuohon pakettiin ja veroon. Toivottavasti saamme reilumman ratkaisun pian. Ja nyt siirrymme eteenpäin vihreisiin. Pass Eichhout. Thank you, Sharon. Kiitoksia, Sharon. Hyvää huomenta, herra Dasselbönt. Hienoa, että olette täällä. Käsittääkseni eilen sanoitte, että teitä huolestuttaa tämä keskustelu, joka, jota käydään kansallisella tasolla suhteessa EUn tason ja kansallisia parlamentteja tarvittaisiin tämän kuilun umpeen kuromiseen. Nyt me olemme Euroopan parlamentissa ja meitä kiinnostaa lähinnä tuo kuilu euroalueella ja EU-ssa jäsenvaltioiden kesken. Saksassa käytävä keskustelu ja Kyproksella käytävä keskustelu ja kuilu siinä välillä. Siitä haluamme keskustella Euroopan parlamentissa ja euroryhmän puheenjohtajan pitäisi myös puhua tästä kuilusta nimenomaan. Tällä hetkellä käy niin, että Saksassa on vaalit tulossa ja kyproslaiset taas haluaisivat – huolehtia säästäjistä. Voimme ymmärtää molemmat nämä huolet, mutta euroryhmän puheenjohtajan pitää huolehtia siitä, että nämä huolet jotenkin saadaan yhdistettyä niin, että kaikki voivat asiasta sopua. Tässä on tapahtunut virhe. On käsittämätöntä, että tehtiin sellainen päätös, että pienemmät säästäjät, piensäästäjät joutuvat maksamaan tässä pelastustoimessa enemmän. Ja erityisesti te sosiaalidemokraatteina hyväksyitte tämän ja euroryhmän puheenjohtajana ette huolehtinut siitä, että näin ei käy. Miksi ette tehnyt niin, kun te olette vastuussa euroalueen vakaudesta? Vakautta ei nyt ole. Ja Financial Timesin mukaan jopa te sanoitte, että piensäästäjien pitäisi maksaa jopa 6,75 prosenttia. Täsmääkö tämä Financial Timesin tieto ja mitä teette tulevaisuudessa, että näin ei käy? Ehm, dank u wel, meneer eh, Eickhout, eh, voor uw eh, vragen. Ehm, Kiitoksia tästä kysymyksestänne. Ehm, Minun huomioni hollanniksi eilen liittyvät demokraattisiin oikeutuksiin siihen, mitä tehdään Brysselissä. Palaan puhumaan englantia. Esitin joitakin kommentteja eilen demokratiakeskustelusta Euroopassa, demokratian legitiimiydestä sen suhteen, mitä myös me euroryhmä tietenkin ensimmäisenä ja minä puheenjohtajana puheenjohtajana, mitä me teemme Euroopassa. Ja ilmaisin vain huoleni tästä asiasta huomautin myös, että minusta tässä ei ole niinkään kyse siitä, pitäisikö parlamentin puhua enemmän, siirtäisikö se olla enemmän vaikutusvaltaa vaikutusvaltaa päätöksenteossa. Tietysti tämä on myös erittäin tärkeää ja minä myös sanoin eilen, että minä puollan vahvempaa roolia parlamenteilla päätöksentekoprosessissa, mutta pääkommenttini liittyy siihen, että tämä ei näytä auttavan siinä, että saataisiin aikaan suurempaa tukea Euroopan kansalaisilta siihen, sen suhteen, mitä euroalueella nyt tapahtuu ja koko EU-ssa kokonaisuudessaan joten tartun tähän perustavanlaatuiseen kysymykseen siitä, miten voimme vahvistaa luottamusta äänestäjien kesken eurooppalaisiin politiikkoihin kaiken kaikkiaan. te sanotte, että tässä on kyllä pikemminkin keskustelu siitä, mitä tapahtuu eh, maiden välillä. Olen pahoillani, olen kyllä vähän eri mieltä. Keskustelua käydään maiden välillä, joskus mailla on varsin erilaisia intressejä, erilaisia lähtökohtia, mutta käydään myös vilkasta keskustelua Euroopassa maiden sisällä. Katsokaa vaikka Italian vaaleja, Eurooppa oli siellä pääkysymyksenä, vaalit omassa maassa, niin Eurooppa oli yksi pääkysymyksistä myös meidän viime vuotisissa vaaleissa Kyllä, joskus on erimielisyyksiä maiden kesken ja intressit voivat olla varsin erilaisia toisistaan. Mutta olen sitä mieltä, että kompromissi, johon päädyimme, oli myös kompromissi, näiden eri intressien välillä. Niin kuin sanoin jo aikaisemmin, kyseessä oli paketti, joka mahdollisti sen, että Kypros voi saada velkansa kestävälle pohjalle. Olisin voinut tässä paketissa paljon isomman, mutta se ei yksinkertaisesti olisi ollenkaan auttanut Kyprosta. Se oli tapa saavuttaa pienempi, terveempi rahoitusmarkkina sektori, ilman että koko sektori poistettaisiin, oli myös sellaisia skenaarioita, joissa oltaisiin toimittu paljon radikaalimmin rahoitussektorin suhteen. Emme toimineet näin. Me halusimme, että Kypros voi uudelleen aloittaa pankkisektorin kanssa rahoituspalveluidensa myötä. Ja sitten te viittasitte pieniin tallettajiin. Sanoitte, että minä tein virheen, minun, minun olisi pitänyt lopettaa. No, kuten minä sanoin, kannan täyden vastuun tästä. Olen puheenjohtajaryhmässä, mutta minun täytyy kyllä sanoa, että aivan erityisesti eri intressit eri maissa, Kyproksen hallituksen kanta, se pyrittiin saavuttaa yhtä kohtalainen balanssi, ei tehdä tästä liian isoa, johtivat kaikki tähän lopputulokseen. Ja puheenjohtajana täytyy löytää kompromissit eri maiden kesken, eri näkökohtien välillä ja pyrkiä yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin ja tämän takia tämä päätös vaikka olisin voinutkin, mutta en mennä tähän asiaan, niin sit minä en sitä päätöstä nyt keskeytän tai estänyt, koska kyseessä oli kompromissi, joka kokosi eri intressit ja tavoitteet yhteen, jotka me jaamme. Now on behalf... Seuraavana koeryhmän nimissä Kassuntis. Sorry. There's one question that I didn't answer. Yksi kysymys, mihin en vastannut. Herra Eichhout kysyi tästä artikkelista Financial Timesissa tämä artikkeli ei pitänyt paikkaansa. Minä olen lukenut eri nimiä Financial Times-lehdestä eri päivinä, joten... No, Nikolas. Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja. Valitettavasti Ministeri, teidän ensimmäinen vierailunne täällä liittyy aikaan, joka osoittaa, että ei ole varsinaista suunnitelmaa tällaista kriisiä varten. Ja tämä piensijoittajien talletusten verottaminen Kyproksella rapauttaa luottamusta kautta Euroopan. Tämä on saanut aikaan todella suurta haittaa. Herra Schäuble on sanonut, että se, joka sijoittaa sellaisiin maihin, joissa on vähempä, vähemmän valvontaa, joutuu ottamaan sen riskin, että ongelmia tulee enemmän. Ja toinen tavoite, johon ei ole päästy tai jos on ongelmia, on maakaasukysymys Kyproksella. Ja siksi sitten sinkin kysymyksen muista EUn maista, joissa pankkisektori on vielä suurempi suhteessa BKT kuin Kyproksella. Mitä näissä maissa nyt tapahtuu? Onko sellaisia maissa, joissa, maita, joissa talletukset ovat nyt vaarassa vai ei? Um, thank you, Mr. Kiitos, edustaja Schultis. Minusta on hyvin tärkeää painottaa sitä, että talletussuoja yli sadan, alle sadan tuhannen on koskematon, se on taattu. Tämä sopimus koskee kaikkia maita. Ja jos jossain maassa jonkinlainen vaatimus esitettäisiin talletussuojajärjestelmään, niin – kyseisen maan vastuulla on korvata talletusten omistajille sataan tuhanteen. Kerran tehtävä vero, jolla pelastetaan pankkia ja rahoitussektori kaiken kaikkiaan rahoitusmarkkinat, on mielestäni asia, josta ei päästä eroon, jos katsotaan Kyproksen tapaista valtiota. Oletteko samaa mieltä kanssani siitä, että yli 10 miljardin paketti ei olisi antanut mitään aitoa mahdollisuutta Kyprokselle uudistaa talouttaan. Eli halusimme paketin, joka ei ole liian iso, joka mahdollistaisi talouden siirtymisen oikealle reitille. Samalla vaatien Kyprokseltakin osuutta. Euroryhmän osalta oli välttämätöntä, että että tallettajat myös osallistuvat tähän pakettiin. Tämä on periaatteessa vastaukseni teidän kysymyksenne. Ja se, onko tämä kompetenttia vai ei, jätän sen teidän arvioitavaksi. Selvä, siirrytään eteenpäin. EPP-ryhmä uudestaan. Karin Wortman Kohl. Yes, think. No, hang on, somebody's... Hetkinen, onko siellä ongelma? Only non-attached here. Could I have the floor? Koska olen ainut sitoum- sitoutumaton, niin saisinko käyttää puheenvuoron sitoutumattomien nimissä? No voitte, mutta ette pyytänyt sitä aikaisemmin. Pahoittelen, tämä oli menettely. The, um, uh, the floor to the political speech. Niin, ajattelin, että annatte puheenvuoron ainoastaan poliittisten ryhmien edustajille. No käyttäkää puheenvuoro, koska käymme kyllä kaikki ryhmät läpi ja teilläkin on tietenkin mahdollisuus puhua. alkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Kiitos. Jatkan hollanniksi. Hyvää huomenta, herra Dasselbom. Haluaisin aluksi kiitellä teitä kestävyydestä. Teillä on pari rankkaa viikkoa takana. Pohtisin sitä, mitä euroryhmän ehdotukset tarkoittavat teille tällä hetkellä, jos ajatellaan luottamusta, luottamuskysymystä – ja sitä, miten verotetaan säästöjä. Onko tämä nyt sama asia kuin, että puututaan talletussuojaan? Tehän puhuitte parlamentissakin siitä, että ette voi sulkea pois sitä, että tämä kysymys tulee esiin muissa maissa. Viittasitte siihen, että kaikissa maissa ei ole samaa tilannetta tällä hetkellä kuin Kyproksella – viittaan sosialistisen puolueen kysymykseen ja esitykseen siellä, mutta nyt näyttää siltä, että Kypros on ajatellut, että seuraavana tulonlähteenä ajatellaan eläkerahastojen kansallistamista. Dramaattista, kun ajatellaan, että joissain maissa ei ylipäätään voida puuttua näihin eläkevaroihin etukäteen ennen kuin eläkkeelle siirrytään, siis kansalaisten kannalta. Ja sitten nyt kun Kyproksella maksuliikenne on pysähtynyt viikoksi, vaikka yksikään pankki ei ole vielä konkurssissa virallisesti, niin mielestäni tämä on nyt vähän ristiriidassa sopimuksen kanssa, joka vahvistaa mielestäni vapauden rahan liikkumisen. Ja sitten hän, Schäuble on jo viitannut siihen, että siellä on ongelmia osittain liittyen siihen, miten paljon siellä on ulkomaisia sijoituksia. No tämä voisi viitata muihinkin maihin, kuten Puolaan, muihin kuin euromaihin. Tämä tuntuisi nyt viittaavan siihen, että vedotaan siihen, että pääoma ei saakaan liikkua vapaasti. Mikä on tässä teidän arvionne? Ja sitten olen kuullut, että Kyprokselta on saatu kyllä kuljetettua melko paljon rahaa pois. Voitteko vahvistaa tämän huhun? Onko teillä tähän jonkinlainen kanta? Ja sitten ihan viimeinen kysymykseni. Viittasitte siihen, että Kypros ei voisi saada yli 10 miljardia, kun se ei muuten pystyisi maksamaan koskaan sitä takaisin. Kreikalle lainattiin paljon enemmän – Eli onkohan Kreikalle annetut lainat sittenkin virhe? Ja sitten viimeinen kysymys vielä. Kun vastasitte toiselle jäsenelle aikaisemmin, puhuitte eurooppalaisista säännöistä verotuskysymyksissä. Voitte kai vahvistaa, että tähän liittyy sopimusten muutos ja minkälaisena oletatte, että se voisi toteutua? Kiitos. Te käytitte lähes koko ajan, joten tuskin, tai ette välttämättä saa kaikkiin vastauksia. Um, I'll try and answer. Yritän vastata ainakin osaan näistä kysymyksistä, kellohan tässä käy. Ja sitten ensinnäkin, ja kiitos siitä, että olette niin Kuinka paljon tämä aiheutti painetta minulle? No totta kai tällä hetkellä aika paljon, mutta kyllä minä pärjäilen. Kiitos tästä. Ja toiseksi, siterasitte minua väärin siinä, mitä parlamentissa sanoin eilen valtiovarainministerinä Kyproksesta. Sosialistipuolue Hollannin parlamentissa kysyi minulta, miten tämä nyt sanoisin Hollannista käännettynä. En osaa tätä kääntää. Mutta tein selväksi, että tämä ei mitenkään liittynyt talletustakujärjestelmään. Tähän liittyy huolta ja to, toisaalta tein selväksi, että Kyproksen tilanne oli hyvin erityinen ja ongelmallinen rahoitusalan suhteen ja sanoin, että samankaltaista pakettia kuin muihin maihin tai muille maille ei tulisi. Sanoin tämän todella suorasanaisesti. Kysyitte myös sääntelystä, pank- suljettuista pankkeista, siitä, että ihmiset voivat nostaa pankkiautomaatista ainoastaan pieniä summia päivittäin. Sanoitte, tai kysytte, rikkovatko tämä nyt pääoman vapaan liikkuvuuden periaatetta? Kylläpäs englantini niin tässä nyt takkuilee. No, tää, tässä toimitaan täysin kaikkien säätöjen puitteissa silloin, kun on pankialan kriisi. Silloin, kun se on osittain eurooppalainen, osittain kansallinen. Kyproksen keskuspankilla on oikeudelliset mahdollisuudet sulkea pankkeja silloin, kun tällainen paniikki syntyy pankkialalle. Odotetaan, että tilanne rauhoittuisi. Ja Kyproksella pyritään nyt avaamaan asteittain pankkeja uudelleen. Ja me yritämme nyt osaltamme työstää lopullista suunnitelmaa mahdollisimman pikaisesti. Siihen on lopetettava, kun minuutti meni jo yli aikaa. Korin. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ei ole mitenkään ällistyttävää että ne vähän takkuili, kun lähdettiin käymään alankomaista keskustelua täällä Euroopan parlamentissa. Kiitos, että tulitte tänne valiokuntaan. Teillä ei ollut mikään helppo alku Jean-Claude Junckerin seuraajana. Ensin heti lähdettiin esittämään pelastuspakettia, joka tuntuu epäonnistuneelta, mutta teillä on paljon poliittista kokemusta parlamentista myös, joten luotan siihen, että pystytte – tekemään hyvää työtä ja saman hyvän ratkaisun. Hyvä ratkaisu minun mielestäni tarkoittaa sitä, että ratkaisu ei ole venäläinen, vaan eurooppalainen eurooppalaisin tavoin. Mielestäni se, että otatte vastuun tästä paketista, joka on epäonnistunut, on hienoa. Me olemme kuulleet vain kollegoilta, että he eivät ainakaan olleet syypäitä. Myös täällä jopa valtiovarainministerit, jotka ovat euroryhmässä äänestäneet tämän puolesta, sanoneet, että he eivät tässä olleet syypäitä. No, tämä antaa meille toivoa, että puheenjohtaja kantaa näin vastuun. Kysymykseen liittyy kuitenkin piensäästäjiin. Ehkä oikeudellisesti on totta, että talletussuojakysymys on jäänyt nyt koskemattomaksi, mutta kansalaiset eivät tätä ymmärrä. Haluaisin katsoa tulevaisuuteen. Jos tällainen asia voi tulla jälleen esiin, toivon, ettei niin ole, kun pankilla tulee jälleen ongelmia. Toivon, että voisimme tietää, miten silloin toimitaan, koska silloin on suurempi riski, että vedetään kaikki rahat sieltä pankeista pois, jos näin on. Meidän täytyy saada yhteinen kriisinratkaisumenetelmä. Se on tärkeää, mutta mitenköhän tämä toteutuu, kun minun mielestäni tämä tarkoittaisi sitä, että osakkeiden omistajien kysymys kyseenalaistetaan, kun pyritään huolehtimaan talletussuojasta nimenomaan. Entä pankkivalvontakysymys, joka voisi mahdollistaa sen, että pankit saavat suoraan tukea pelastusrahastosta, koska kohan päästään näin pitkälle? Um, thank you. Eh, Kiitos edustaja Wartman näistä kysymyksistä. Mm. failed package. Puhuitte epäonnistuneesta paketista. No voin vain, kun arvioin tätä tilannetta, niin mielestäni tämä Tätä pakettia vastaan siis äänestettiin sukupuutoksen parlamentissa ja viranomaiset siellä etsivät vaihtoehtoista pakettia. Onko tämä sitten mahdollista niissä raamissa, jotka meillä on, jotta tehdään tästä kaikesta kestävää? Tämä on minulle vielä kysymysmerkki ja avoin. Euroryhmässä me sanoimme, että me sallimme aikaa, tilaa kyproslaisilla etsiä eri näkökulmia, esittää vaihtoehtoisen ehdotuksen tai ehdotuksia, mutta niiden pitää olla rahoituksellisesti kestävällä pohjalla, taloudellisesti ja kes- rahoitukset kestävällä pohjalla ja myös poliittisesti toteutettavissa joten en ole varma, että tämä paketti on täysin nyt ulkona ja epäonnistunut, koska suoraan sanottuna en näe moniakaan vaihtoehtoja. Tietysti on erilainen tapa kerätä veroa ja olemme varsin avoimia oikeudenmukaiselle tavalle verottaa tässä tai kantaa tämä vero te puhuitte pankkipakoriskistä ja pitkällä aikavälillä vielä, miten käsitellään näitä vaikeuksia olevia pankkeja. Ja mielestäni meidän pitää toimia erittäin nopeasti, käyttää kaikkia välineitä, joita tarvitaan. Joulukuussa Ecofinissa me sovimme yhteistä valvontamekanismista, josta nyt, joka nyt on viety loppuun. Kiitokset myös teidän nopealle työlle tässä. Me sovimme siitä, että vuoden sisällä sen jälkeen kun te ole tämän hyväksynyt. Voimme aloittaa, EKP voi aloittaa valvontatyön. Toiseksi me tarvitsemme eurooppalaisen kriisin, yhtenäisen kriisinratkaisumekanismin. Tarvitsemme hyvät, vahvat välineet, joilla tartutaan vaikeuksissa oleviin pankkeihin. Ja olette aivan oikeassa tapa hoitaa asia on ensinnäkin äh, niin, että pannaan ne vastuun, vastuuseen tavallaan, jotka ovat panneet rahaa mm, osakkeenomistajina ja velkakirjojen omistajina. He joutuvat myös osallistumaan. Jos olen puhunut valtiovarainministerinä Alankomaista meidän piti nationalisoida pelastaa yksi pankki ja on varsin valitettavaa osakkeenomistajille, mutta meidän piti pyyhkiä pois hänen osakkeensa, koska heidän piti myös kantaa osa tästä taakasta, kun pelastetaan tätä pankkia. Joten olette aivan oikeassa, näin näitä asioita hoidetaan, mutta tähän mennessä vielä emme ole, meillä ei ole täyttä työkalupakkia käsissämme, joten olen samaa mieltä, että tätä meidän pitää toimia tässä erittäin nopeasti. Mitä tulee sitten suoraan pääomittamiseen euroryhmässä, me teemme työtä kaikkien niiden elementtien kohdalla, joista nyt pitääkin puhua ja kehittelemme niitä varmistaaksemme, jotta ennen kesää voimme saada aikaan sopimuksen siitä, miten suoraa pankkien pääomittamista voidaan harjoittaa. Uh, also for the EP. EPPn nimissä myös Gunnar Högmark, joka on myöskin esittelijä tämän kriisin ratkaisu direktiivin osalta. Tämä on vähän kuuluu yhteen näiden viime tapahtumien kanssa. Kiitoksia. Aivan ymmärrettävästä syystä olemme todella keskittyneet tänään Kyproksen kysymykseen. On todella tärkeää, että tähän löydetään eurooppalainen ratkaisu. Ja meidän pitää myös vahvistaa luottamusta pelastusmekanismeihin ja tähän talletus takuujärjestelmään, koska muuten luottamus menetetään. Monet asiat juuri riippuvat siitä, onko luottamusta vai ei. Haluaisin myös puuttua esityksenne eräseen toiseen osioon, puheenjohtaja. Te korostitte rakenneuudistusten tärkeyttä, ettekä ole ensimmäinen, joka näitä painottaa, ettekä varmasti myöskään viimeinen. Tämä joskus tuntuu sadetanssilta. Puhumme hieman liikaa ja teemme liian vähän. Siltä tuntuu. Ja joskus emme pidä kiinni jo sovituista säännöistä, enkä viittaa tässä nyt vakaussopimukseen. Jos vesitämme vakaussopimusta, silloin emme saa uudistuksia aikaan ja vesitämme vakautta. Haluaisin viitata kysymyksessäni nyt hieman suurempaan maahan ja talouteen, en Kyprokseen. Se sijaitsee keskeisessä Euroopassa, eikä se noudata vakaussopimusta tai sen sääntöjä. Miten te reagoitte tähän? Koska jos ette reagoi, vesitätte vakaussopimuksen uskottavuutta, johon on todella panostettu todella paljon luottamukseen, uskottavuuteen ja siihen, että tuolla päästään uudistuksiin. Ongelmana on, että jos näitä uudistuksia lykätään, silloin lykkäämme myös kasvua ja kehitystä. Ja sosiaaliset seuraukset, joista puhuitte, tulevat olevan, olemaan entistä suuremmat. Ja te, teillä on yksi keskeisimpiä rooleja kaikessa tässä ja kuulitte jo kritiikkiä viime viikon toimiin liittyen. Jos toimitaan väärin, kun kyseessä ovat suuremmat taloudet, niin myös seuraukset ovat vakavampia. Ja haluaisin kuulla, miten aiotte puuttua suurempien maiden kuin Kyproksen ongelmiin. Kiitos. Um, thank you, Mr. Hökmark, for your questions. Kiitoksia, herra Hökmark, teidän kysymyksistänne ja kiitoksia luottamuksesta, jota osoitatte minua kohtaan, kun tartutte näihin suurimpiin ongelmiin ja vielä suurempiin maihin, mutta sitten joka vakavampaan henkeen on olennaisen tärkeää, että jos halutaan uutta talousta kasvua synnyttää, pitää tehdä joukko rakenteellisia uudistuksia. Ja olen teidän kanssanne myös kärsimätön tässä asiassa. Toisaalta kriisi on johtanut jonkinlaisiin rakenteellisiin uudistuksiin eri maissa, myös omassa maassani, joita pitkään oli aiemmin lykätty, koska Country. En viitannut tässä teidän maahanne. Uh, it's easier for me. Niin, mutta minun on helpompi käyttää esimerkkinä omaa maatani tässä. Sitten rakenteelliset uudistukset, Hollannissa niitä lykättiin varsin pitkään siellä. Ja yksi talouden ongelmistamme juontaa juurensa asuntomarkkinoihin. Olisi pitänyt tarttua asiaan 10-20 vuotta sitten, ja tämä koskee monia muitakin maita, oikeastaan kaikissa maissa, eikä tämä ole mikään pohjoinen eteläkysymys, siksi minä mainitsen tässä oman maani. Meillä on todellisia rakenteellisia taloudellisia ongelmia, joita olemme lykänneet aivan liian pitkään tarttuaksemme niihin kriisi on nostanut paineet esiin ja nyt on enemmän poliittista vipuvoimaa, että saadaan asioita tehtyä, mutta nyt kun kriisi tässä hiukan hälvenee, toivottavasti tämä onkin totta, painekin tuntuu hälvenevän. Ja nyt olemme saaneet aikaan monia uusia mekanismeja, joita pitää sitten vielä testata. Mekanismeja, joita jäsenvaltiot käyttävät hallitusten välisesti ja todennut, että koska te ette hoida omia työmarkkinoitanne, ette paranna teidän kilpailukykyänne, se heijastuu sitten myös naapurimaan taloudellisena riskeinä. Siksi minä uskon, että kun jaetaan tätä yhteistä asialistaa, keskustellaan yhdessä siitä, mitä te teette työmarkkinoilla, mitä meidän maassamme tehdään, miten voimme vahvistaa, voimme auttaa toisiamme, oppia toistamme. Se on olennaisen tärkeää. Sitten myös tässä, tässä on linkki vakaussopimukseen, jos maat, kuten Alankomaat, sallikaa minun nyt pitää kiinni tästä maasta, eikä tästä toista mantereen keskellä olevasta maasta, en halua puhua. Jos maat, kuten Alankomaat, eivät pysty saavuttamaan alle kolmen prosentin budjettivajetta tänä vuonna silloin. Täytyy kyllä olla hemmetin hyvä tarina kerrottavanaan, miksi tähän ei ole pystytty. Pitää aivan poikkeukset olosuhteet vallita taloudessa. Näiden maiden pitää todistaa, että he ryhtyvät erityisiin toimiin, ylimääräisiin toimiin, jotta saavuttavat budjettitavoitteet seuraavan muutaman vuoden aikana rakenteellisesti. Niillä täytyy olla todella hyvä kertomus siitä, mitä tehdään rakenteellisten uudistusten suhteen. Ja näissä olosuhteissa, poikkeuksellisissa taloudellisissa olosuhteissa, e- minkälaisiin ekstratoimiin, ylimääräisiin toimiin ryhdytään, jotta päästään takaisin tälle asetetulle tielle. Pitää olla myös vakuuttavaa tarinaa rakenteellisista uudistuksista ja tältä pohjalta voimme sitten sallia vielä yhden ylimääräisen vuoden jollekin tietylle maalle, mutta sen pitää olla tiukka koe. Ja sen pitää olla perustua yksilökohtaiseen ö, arvioon. No mitä Ranskalle siis tehdään? Um, France, France as any other country. Ranska, niin kuin mikä tahansa muukin maa, sitä tullaan arvostelemaan näiden peruste- kriteerien kohdalta. Ovatko ne saavuttaneet budjettitavoitteensa tälle, tälle vuodelle? Jos ei, mitä ne tekevät sitten ylimääräistä tähän päästäkseen mahdollisimman nopeasti? seuraavana vuotena, mitä siellä tehdään rakenteellisten uudistusten kohdalla, juuri niin kuin äsken tässä kuvain. Tämä koskee niin Ranskaa kuin mitä tahansa muutakin maata. Piste. Selvä. Tuossa paras yhteenveto Sixpackista ikinä, eli Hemmenetin hyvä tarina. No, SND-ryhmä ja Petä Simon talletus takuu suojaehdotusten esittelijä. Petä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Herra Desselbom, parlamentti taistelee jatkuvasti, jotta saadaan rehellisyyttä, selvyyttä. Mit, kuluttajan osalta pakettiin, mitä paketin päällä sanotaan, mitä siellä on. Ja se, mitä esitätte tänä aamuna, ei nyt oikein täsmää näiden vaatimusten kanssa. Te esitätte täällä, että paket, pakkauksessa lukee, että puhutaan nyt verosta. Tällaista verosta se saattaa juridisesti olla ihan oikein asia, johon ei voida puuttua, mutta tiedättekö mitä Euroopan ihmiset sanovat teille? Ihmiset jotka ovat luottaneet siihen, että 100 000 on suojassa. Me emme katso pakkausta, katsomme sisältöä. Meitä huijattiin, kun meillä on sanottu, että saamme sataprosenttisesti takaisin rahat, jos talletuksia on 100 000. Perustelut on ihan sama, jos ihmiseltä viedään tästä rahasta. Ihmiset kaikkialla oppivat, että he eivät voi luottaa täällä lupauksiin. Mutta luottamushan on aivan tärkeintä, kuten kaikki olemme oppineet. Teidän kolleganne Juncker oli täällä usein. Schäuble Saksan lehdistössä sanoi ihan samaa kuin te. Herra Dessebom, älkää tehkö samaa ongelmaa. Ei voida sanoa, että tämä on tapahtunut kerran, toista kertaa ei voi tapahtua. Kreikkalaisten osalta ihmiset eivät uskoneet teitä, eivät uskoneet sijoittajat, kunnes Mario Draghi sitten lähti palauttamaan sijoittajien luottamuksen jos te nyt kaikissa jäsenvaltioissa menetätte säästäjien luottamuksen. Ei ole enää ketään Mario Draghia, joka voi pelostaa yhden virkkeen sanomalla tämän. Te olette vastuussa, ei Kyproksen hallitus. Teidän pitää huolehtia siitä, että tämä luottamus ei ole uhattuna. Te te henkilönä olette vastuussa. Teidän pitää sanoa Kyproksen hallitukselle, että hyvät ystävät, tämä ei käy kun nyt hymyilette ja annatte ymmärtää, että kyproslaiset voivat itse päättää, minä haluaisin kysyä, miksi EKP, miksi Juncker edeltää, ne kaikki istuvat siellä ylhäällä ja sanovat, että Kreikan osalta on tehtävä näin, näin ja noin ja Portugalin osalta näin, näin ja näin. Te veitte silloin oikeuden tarkkaan tietää, mikä on oikein mikä väärin. Ja nyt haluatte antaa pelivaraa, joka vaarantaa meidät kaikki, koko euroalueen. Tämä on vastuutonta toimintaa. Tällainen pelivara ei ole sallittavissa kenellekään. Ja kysyisin, miksi ette sano Kyproksen hallitukselle, että yli sadantuhannen tuhannen säästäjien pitää tässä toimia. Yksi miljoona euroa vuonna 2008, 230 000 euroa on saanut enemmän korkoa kuin jos hän olisi sijoittanut Saksaan 150 000 enemmän kuin jos olisi sijoitettu Espanjaan tai Italiaan. Selittäkää minulle nyt, miksi heidän ei tarvitse maksaa. Miksei voida huolehtia nyt siitä, että luottamus jää jäljelle juuri tähän talletussuojaan? Kiitos. Eh, dankeschön für Kiitoksia tästä kysymyksestä. Tiedostan täysin sen tosi seikan, että euroryhmän puheenjohtajana minun on jatkuvasti tehtävä töitä ihmisten luottamuksen suhteen. Ja poliitikkoina ainoa keino, keino, jolla tähän pystymme, on se, että teemme asiat selviksi ja puhumme totta Tästä puhuitte. Ja olen täysin yhtä mieltä. Totuus ja selkeys tarkoittaisivat sitä, että Kypros tarvitsee euroalueelta ohjelman, jolla se voi päästä ongelmistaan eroon. Ja me olemme valmiita antamaan tällaista tukea, mutta jotta se olisi kestävällä pohjalla, tarvitaan myös Kyproksen puolelta taakan jakoa. Ja miten tähän päästään? Miten tämä onnistuu niin, että kyproslaiset pystyvät selviämään tästä? Miten tämä voidaan tehdä oikeudenmukaisesti? Varmasti kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että reiluus tarkoittaa sitä, että suurempien talletusten haltijoilla vastuunkanto on suurempaa kuin piensäästäjien kohdalla. Näin voimme saada paketin aikaan. Olemme katsoneet monia veroja, paketissa monia niistä on korotettu ja tämä taas on vaikuttanut paikallisiin, tavallisiin ihmisiin. Ja meidän pitää pyytää taakan jakoon osallistumista myös niiltä, jotka eivät asu Kyproksella, mutta joilla on talletuksemassa. maassa. Olipa tulos mikä tahansa ja saatiinpa aikaan perjantaina tai myöhemmin kuukauden parin kuluttua, niin tähän pitää saada mukaan kaikki, ei pelkästään Kypros. Sanot että, pel, sanot, että pelivaraa ei saa antaa, mutta pelkään, että tämä ei toimi parlamentissa, neuvostossa, euroryhmässä. Kyllä ihmiset tarvitsevat liikkumavaraa. Me pyrimme saamaan sopimuksen aikaan mahdollisimman pian ja pyrimme myös siihen, että ratkaisu olisi mahdollisimman reilu. Kiitos EPP. Valiokunnan varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni kaikkein vaikeimmat hetket kriisissä ovat ohi. Kiitos osittain uhrauksista, joihin monet kansalaiset ovat ryhtyneet Euroopassa riippumatta siitä, miten Kyproksen hallinta voidaan parantaa. Minä luotan ja toivon, että että tässä on vain tällaisesta ohimennästä myrskystä kysymys. Meillä on välineitä, kuten EKPn e välineet, jotka on, ollut hankalimmissa kriiseissä mukana. Minä toivon, että keski- ja pitkällä aikavälillä luottamus jonka olemme rakentaneet, niin se ei tässä heikkene. Ja heikkene. Olen tietysti samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että kasvu ja työpaikkojen luominen on yksi prioriteettikysymys meille. Ja kuten sanoin, tämä on kansallinen kysymys ja tarvitaan uudistuksia. Joissakin maissa näitä pitää vielä tehdä. Jotkut maat ovat ponnistelleet asiassa ja ovat toteuttaneet uudistuksia, mutta tämä on yksi pilari elpymisessä. Toinen pilari, tukipilari on euroryhmä Miten euroryhmässä voidaan saada aikaan tasapaino, joka takaa kestävyyden julkisessa taloudessa ja kannustaa kasvuun ja työpaikkojen aikaansaamiseen? Tämä on ensimmäinen kysymys. Sitten toinen kysymys liittyy pankkiunioniin. Te olette sanoneet kahdessa yhteydessä, että on välttämätöntä luoda toinen pilari pankkiunioniin, kriisinratkaisumekanismi. En todella voi olla enempää teidän kanssa samaa mieltä, mutta ehkä Kyproksen tilanne on nyt tilaisuus, jotta saadaan vähän vauhtia ja edetään ja rakennetaan pohjat kolmannelle pilarille pankkiunionissa yhteinen ö, talletus, mm, takuu tai pohja. Kiitoksia. Eh, muchas gracias, señor Um, well, this is as far as... Kiitos oikein paljon e, espanjaksi. Enempää espanjaa en voi puhua. Olette aivan oikeassa, kun sanotte, että meillä on nyt paljon enemmän välineitä kuin kriisin aluksi. Ja kriisistä voi aina oppia, näin sanotaan. Varmasti opimme tästä kriisistä. Euroopassa on paljon enemmän välineitä, mekanismeja – jotta voimme yrittää hoitaa näitä ongelmia. Ja jaan ne tuon toivon, että Kyproksen kriisi hoidetaan nopeasti. Keskeisin kysymyksenne taisi olla, mikä strategia tukee kasvua ja työllisyyttä. Mielestäni pitkällä aikavälillä on hyvin keskeistä se, että puututaan siihen, miten ollaan haavoittuvaisia talouden osalta. Ja tämä tilanne vaihtelee maasta toiseen. Aivan oikein sanoitte, että useissa valtioissa on ponnisteltu kovasti. Espanja yksi esimerkki, Italia myös, samoin Portugali ja Irlanti. Valtavasti hyvää työtä on tehty ja sosiaaliset kustannukset ovat olleet tässä valtavat, sosiaalinen taakka, mutta näiden maiden kilpailukyky paranee päivä päivältä. Ja se on ratkaisevan tärkeää, kun halutaan uutta kasvua, uusia työpaikkoja. Toisaalta meidän täytyy kaikkien yhdessä tehdä työtä, jotta saadaan modernimpi, tehokkaampi tapa käyttää varoja sekä kansallisista että EU-budjetista on ratkaisevan tärkeää, että halut, saadaan lisää innovaation koulutukseen siihen, että nuoret ihmiset saavat paremmat tutkinnot, parempaa kokemusta työmarkkinoilta, oppisopimuskoulutusta ja niin edelleen harjoittelupaikkoja. Nämä ovat ratkaisevan tärkeitä asioita ja siksi tuen sitä ajatusta, että Eurooppa-neuvosto piti viime viikolla nuorisotyöttömyyttä keskeisenä prioriteettina. Rahaa tarvitaan EUn tasolla ja kansallisella tasolla, jotta voidaan investoida juuri nuorten mahdollisuuksiin. Toiseksi pankkiunioni ja pelastustoimet. Me tarvitsemme varmasti enemmän kannustimia ja jos lisäkannustimia tarvittiin Kyprokselta, varmasti sellainen saatiin, mutta minä ajattelisin niin, että jotta saataisiin vakaata, kestävää talouskasvua Euroopan unioniin, tarvitaan pankkiunioni. Olen kovasti vakuuttunut siitä. Yksi suurimmista riskeistä mielestäni edelleen on rahoitusmarkkinoilla kautta Euroopan. Pankkeja täytyy vahvistaa, taseita on vahvistettava – valvontaa on vahvistettava samoin. Samalla on huolehdittava kriisiratkaisumenetelmistä, jotta voidaan puuttua pankkien asemaan silloin, kun pankit kohtavat ongelmia. Pääomittamisvälineitä tarvitaan ja lopulta meidän on katsottava eurooppalaista takuujärjestelmää. Tällä hetkellä monet olivat sitä mieltä, että tämä on eurooppalainen mekanismi, mutta ainoa asia oikeastaan, joka on hoidettu EU-tasolla on tuo 100 000, mutta jäsenvaltion kontolla on huolehtia siitä, että nämä rahat ovat pöydällä, jos pankit kaatuvat. Nykytilanne nykyvälinein on edelleen hyvin haavoittuvainen järjestelmä. Meidän on tehtävä tässä kovasti työtä. Se on ratkaisevan tärkeää, kun ajatellaan markkinoiden luottamusta ja kansalaisten luottamusta. Paljon kiitoksia. SRD-ryhmä Bonjour, monsieur le président, et bienvenue au parlement. Hyvää huomenta, mm, Euroopan puheenjohtaja. Tervetuloa parlamenttiin. Tässä käydään tällaista ideologista keskustelua Kyproksen episodista. Kyseenalaistetaanko tässä talletustakuu, onko kyse omaisuuslähdeverosta vai rajoitetaanko pääoman vapaata liikkumista. Minä haluaisin tietää, mit, onko kuunneltu vastuu komission tässä asiassa. Ja minun tietojeni mukaisesti hän on saanut tietoa vasta lauantaina ja suuntaan välisenä yönä. Toinen kysymykseni sitten, jos tämä episodi synnyttää ongelmia, niin tässä on kyse hall- euroalueen johdon hallinnon ongelmista. Muistio, joka välit esitettiin Kyprokselle. Siellä on muitakin suosituksia, kuten yksityistämiset, ja äh, tätä voidaan alkaa kutsua makroehdollisuudeksi Euroopassa. Sitä paitsi eilen komissio julkaisi ja tämän, tästä asiasta asiakirjan makroehdollisuutta, jossa toteutetaan, jotkut puoltavat tätä neuvostossa, mikä on ollut, mikä on ymmärtänyt oikein. Se synnyttää tällaisen demokraattisen legitiimiysongelman kansalaisille, jotka ovat varsin skeptisiä neuvoston suositusten suhteen tällä hetkellä. Minä haluaisin teiltä näkemyksenne. Oletteko sitä mieltä, että makroehdollisuutta pitää hoitaa hallitusten välisesti vai puolatteko sitä, että käytetään enemmän yhteisömetodia ja käydään enemmän dialogia, jopa yhteispäätöksiä jatkossa Euroopan parlamentin kanssa, varsinkin jos muutetaan perussopimuksia tämän suuntaisesti tulevina vuosina? Meidän puoleltamme ennakoimme tässä hiukan asioita, koska täällä parlamentissa on keskusteltu siitä, että saataisiin aikaan parlamentaarinen rakenne, joka edustaa euromaita, joka sitten voisi olla vuoropuolissa teidän kanssanne, euroryhmän kanssa, neuvoston kanssa. Mitä olette mieltä tästä aloitteesta? Ja samoin, mitä me, minkälaiset suhteet te aiotte saada aikaan Euroopan parlamentin kanssa jatkossa? Kiitoksia. Uh, thank you, Kiitoksia, En lähde nyt siihen, mistä käytitte nimeä teologinen keskustelu. Ehkä tästä on sanottu jo kylliksi. Ensimmäinen kysymyksenne liittyy siihen, onko komissiota tässä kuultu. Viitatte varmasti pääoman vapaaseen liikkuvuuteen. Totta kai komissio on aina läsnä niin ja meitä neuvotaan aina kaikessa. Myös siinä, voiko asioita tehdä juridisesti sääntöjen puitteissa. No meitä ei ainakaan neuvottu olemaan tekemättä mitään. Ja missä tahansa muussa tapauksessa, jos olisi toimittu sääntöjen vastaisesti, niin annetaan kyllä hyvin tiukkoja sääntöjä. Katsotaan, voidaanko toimiin ryhtyä. Eli kyllä näin aina toimitaan. Sitten makrotaloudellisesta ehdollisuudesta. Tämä on hallitusten välinen asia. Minä puolan tietysti vuoropuhelua, mutta en näe mitään laajaa tukea jäsenvaltioissa siihen, että tehtäisiin yhteispäätöksiä näissä kysymyksissä. Eli minä olen todella avoin vuoropuhelulle ja olen valmis tulemaan parlamenttiin, keskustelemaan valiokuntaanne euroryhmään liittyvistä asioista ja Puolan todella vuoropuhelun käymistä siinä mielessä, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit kootaan keskustelemaan näistä makrotalouden kysymyksistä. Okay, thank you very much. Selvä, paljon kiitoksia. EPP-ryhmästä vielä Markus Ferber. MIFID-esittelijä mutta liittyykö tämä nyt Kyprokseen, en tiedä. Niin, kiitos. En siitä halunnut kuitenkaan puhua, herra Deselbom. Keskeisin ongelma viikonlopun työssä kaksi asiaa. Ensinnäkin menetettiin valtavasti luottamusta näin toimimalla, kun ajateltiin, että veronmaksajien lisäksi piensijoittajien pitää vastata kaikesta. Ja toiseksi se, mitä esititte ja yksimielisesti päätitte – sanktioita Kyprosta siitä, että siellä on tällainen talousmalli. Sen sijaan, että sanottaisiin, että kaikki suursijoittajat saavat kuormitetuksi. Eli tavallaan tuo bisnesmalli Kyproksella, joka on johtanut Kyproksen ongelmiin, on jätetty aivan entiselleen. Ja siksi kysyisin, mihin toimiin haluatte ryhtyä, jotta Kypros – kestävästi voisi lähteä kilpailuun euroalueella ja Euroopassa. Jos ajatellaan, että on nyt suursijoittajia kaikista maista ja, ja tämä on johtanut siellä ongelmiin. Kiitos. Puhuitte siitä, että luottamusta on menetetty valtavasti enkä kielläkään sitä, että keskustelut, jotka alkoivat viikonloppuna siitä, miten tämä vaikuttaisi talletus takuujärjestelmään. Kyllä me tästä puhuimme, mutta nyt kun pohdin asiaa muutama päivää myöhemmin, niin keskustelut olivat voimakkaampia kuin reaktiot markkinoilla. Tätä mieltä olen. Eli voimme olla kyllä luottavaisempia kuin miltä tilanne on näyttänyt. Markkinat ovat luottavaisempia kuin me poliitikkona ehkä ajattelemme niiden olevan. Eli ymmärrän kyllä huolenaiheen. Otan sen huomioon. Ehkä alusta lähtien olisi pitänyt tehdä ero se, mitä tässä ehdotamme, ja talletustakuu järjestelmän välillä, mutta en kyllä sanoisi, että luottamusta on tässä rapautettu valtaisesti. Ja sitten sanoitte, että ehdottamamme ratkaisu vahvistaa Kyproksen liiketoimintamallia. En ole tästä yhtä mieltä. Tässä varmasti tullaan työstämään tätä vielä pidemmälle. Yhteisymmärrys muistiossa. Samoin puutumme entistä tiukemmin rahanpesukysymykseen. Meidän pitää katsoa tilannetta ei pelkästään sääntelyn päivittämisen osalta, vaan myös sen osalta, mikä on rahoitusalan alan käytäntö. Toimitaanko siellä oikein Kyproksella? Eli tähän liittyy vielä paljon työsarkaa. Ja toiseksi ohjelmalla halutaan puuttua myös liiketoimintamalleihin ja verotusrakenteisiin. Todennäköisesti tämä johtaa suureen pankkialan pienentämiseen. Me emme ole lopettamassa koko pankkialaa Kyproksessa, koska tämä haittaisi taloutta todella rankalla kädellä. Me haluamme, että pankki- ja rahoitusala voivat lähteä uudelleen liikkeelle niin, että aloja pienennetään, säädetään, säädetään esimerkiksi rahanpesusta ja niin edelleen. Näin päästään eteenpäin. What? Oh, it's, still one minute left if I Minulla on vielä minuutti jäljellä, jos oikein ymmärsin. Lyhyt täydentävä kysymys. Hienoa, että markkinoilla on ymmärretty, mitä päätitte, mutta voisitte tulla minulle vaalipiiriin puhumaan. Me edustamme täällä ihmisiä, emme markkinoita. Ihmiset sanovat, että me maksamme kolme kertaa veronmaksajina, sijoittajina ja nyt vääränä on vielä se, että säästäjinä joudumme maksamaan vielä kolmannen kerran. Tässä se luottamuskriisi on, joka syntyi tuon päätöksen jälkeen. Näkevätkö markkinat asian samalla tavalla? Se on mielestäni aika samantekevä. Ihmiset kotona näkevät tämän niin kuin tämän juuri esitin. Um, let me just say that, um... No haluaisin vain sanoa, että suuri talletusten määrä Kyproksella eivät ole säästäjien käsiä, vaan investoijien. Ja toisaalta sanoisin, että olen samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi etsiä – reilumpaa lopputulosta. Sanoin tämän aikaisemmin ja toivon, että kyproslaiset tekevät ehdotuksia tämän suuntaisesti. Me teimme niin paljon kuin pystyimme tässä kohdin perjantai-iltana ja toivomme, että saamme myöhemmin vielä paremman tuloksen. Paljon kiitoksia. Minusta viesti on tullut nyt julki, että luottamus sataan tuhanteen on välttämätöntä nyt varalistalta, mutta pyydän, että ette esitä kymmentä kysymystä, kun ette saa vastauksia. Pareittain. Tesboman SED-ryhmästä ja sitten Rodi Kratsa. Ennen vastauksia. Beste Jeroen, het is heel goed dat je hier zit. Hienoa, että olette täällä. Minä toivoisin, että että voidaan nähdä, mitä voi tapahtua, kun on ollut Euroopan parlamentin avustajana. Avustaja istuu tuolla salin takaosassa ja he voivat nähdä, mitä uralla voi tapahtua myöhemmin. Toiseksi euroryhmän puheenjohtajana huolettaako valtava vastuu, jonka EKP on kantanut viime vuosina, että huolehditaan eurosta kaikin keinoin, ostetaan valtion velkaa rajatta. Teidän mielestänne, että euroryhmä pyrkii vähentämään painetta EKPn suuntaan ja määritellä toisella tavoin, mitä solidaarisuus tarkoittaa euroalueen jäsenvaltioiden kesken, mitä se tarkoittaa jos ajatellaan riskin jakoa EKPn ja toisaalta euroalueen maiden välillä – tällä hetkellä? Onko tämä tasapaino seuraryhmän mielestä tällä hetkellä? Ja sitten tuo pesukone, josta kollega Ferber puhui aivan oikein. Kyproksen on ohjelmassaan vastusteltava rahanpesua. Veron kierto, veropetokset, ja rahanpesu, eivätkö nämä ole asioita, joihin pitäisi puuttua Euroopan laajuisesti, jotta saataisiin ensinnäkin terveempi rahoitusala, mutta myöskin solidaarisuutta jäsenvaltioiden kesken. Kiitos. Eh, Rodi. Rodi. Κύριε Eurogroup, <clears throat> Kiitoksia. Hyvä euroryhmän puheenjohtaja. Olen Kreik Kalainen. En viittaa enää Kyproksen kysymykseen, siitä on keskusteltu jo kylliksi. Haluaisin puhua eriarvoisuudesta pohjoisen ja etelän ja keskeisen ja äärialueiden välillä Euroopassa. Nämä erot ovat lisääntyneet entisestään rahoituskriisin myötä. Tästä on keskusteltu hyvin laajasti Euroopan parlamentissa ja olemme nähneet Dragin lausuman. Hän varoitti meitä tuomalla esiin tuottavuuden erot ja työhön liittyvien kustannusten erot euroalueiden maiden, alueen maiden välillä. Ja haluaisin sanoa, että ne pk-yritykset, jotka toivovat kasvua, niin niihin koituu rasitusta näiden erojen takia, kun otetaan huomioon lainakustannukset ja pääoman saatavuusongelmat. Eli tässä on noidan kehää. Hän haluaisin kysyä, onko euroalueella strategia, jolla puuttua tähän ongelmaan? Ja jos sellainen on, niin mikä on sen pohjana? Ja sitten rahoitusvakauttamiseen liittyvät ohjelmat eri maissa. Otetaanko niissä huomioon pohjoisen ja etelän väliset erot. Kiitos. Thank you very much. Um... <clears throat> Kiitoksia. Monia eroja EU:ssa on, jotkut näistä kulkevat eteläpohjoinen linjalla ja eurokriisi, rahoitusalan kriisi on jyrkästi korostanut näitä eroja. Mario Draghin esittämä kommentti korosti mielestäni sitä, että jotta euroalue kokonaisuudessaan muuttuu kilpailukykyisemmäksi, meidän pitää tulla innovatiivisemmiksi, meidän pitää lisätä tuottavuuttamme ja meidän täytyy vähentää työkustannuksia suhteessa tuottavuuteen, työn tuottavuuteen. Ja paljon työtä tässä pitääkin tehdä. Henkilökohtaisesti en usko, että tämä koskee vain etelän maita tai pohjoisen maita. Pääasiassa tämä koskee ihan kaikkia maita. Tämä on myös kysymys, joka koskee Keski-Euroopan maita. Se on tärkeä kysymys myös Alankomaissa. Toiseksi, monet ohjelmista, jotka ovat välttämättömiä kriisitilanteessa eri maiden kohdalla, ovat myöt, myötävaikuttaneet tähän kysymykseen tuottavuuteen ja työn kustannuksiin. Jos katsotaan nyt työvoimakustannuksia eri maissa, etelämaissa, niin siellä kilpailukyky on noussut varsin nopeasti tai nousee nopeasti. Ja suhteellinen asema kilpailukyvyn suhteen EU:ssa on paranemassa. Tehtaita siirretään pohjoisesta etelään. Ihmiset pohjoisessa eivät ole tyytyväisiä kun heidän tehtaitaan siirretään Espanjaan, niin kuin juuri nytkin, kun tässä puhumme. Tämä liittyy näihin uudistuksiin ja muutoksiin, joita tapahtuu mutta pääkommenttini liittyy siihen, että joskus keskustellaan siitä, eikö pohjoisen pitäisi olla hiukan vähemmän kilpailukykyä, tehdä vähän vähemmän, viedä vähemmän, jotta voitaisiin sallia kasvu etelässä. Minä haluaisin nähdä, että Euroopan unioni kokonaisuudessaan kauppaa käyvänä ryhmittymänä kansainvälisesti ajatellen tulee vahvemmaksi niin, että me yhdessä voimme vielä enemmän viedä tavaraa enemmän muuhun maailmaan. Jos me keskitymme vain siihen, miten palassi toteutuu täällä EUn sisällä, silloin todennäköisesti missaamme paljonkin mahdollisuuksia kansainvälisessä kaupassa. Ja tällä hetkellä ka- mahdollisuudet uudelle ka- kansa- äh, kasvavat EUn ulkopuolella eri puolilla, missä riski äh, investointimahdollisuuksia on. Ja jos me täällä unionina kaikki maat yhdessä ottaisimme osan tästä taloudellisesta kasvusta itsellemme, valtaisimme sen ja vahvistaisimme vientiasemiamme, silloin me, me kaikki voimme saavuttaa uutta taloudellista kasvua unionissa. Ei, taloudellisesti EU ei ole mitään, tämä ei ole mitään nollapeliä täällä. Thank you. Ah, Miss Bermans. Niin ja Bermanin kysymys vielä. Excuses. Päräintäis. Anteeksi, että juuri unohdin vastata sinun kysymykseesi. Middelijks overgeven minä ihan ensimmäisenä annan anteeksi. In, in, uh... No kysyit suhteesta ja vastuusta, joka on EKP, Onko EKP liian suuri vastuu nykykriisissä? Vastaus on, että tämä on välttämätöntä tällä hetkellä, mutta terveemmässä, kestävämmässä tilanteessa kriisin jälkeen EKP, sen koko sen välineistö – saa pienemmän roolin. Ja EKP varmasti tunnustaa tämän tosiasian ihan ensimmäisenä, mutta meidän pitää olla realistisia. On aivan välttämätöntä, että EKPllä on tämä rooli. Se on hyvin rakentavassa roolissa tällä hetkellä. Pitkällä aikavälillä meidän on huolehdittava siitä, että poliittisten päättäjien puolelta EU:ssa kaiken kaikkiaan on enemmän välineitä, parempia mahdollisuuksia toimia tulevissa kriiseissä. Toinen kysymys, liittyi veronkiertoon ja rahanpesuun, ja niin olen aivan samaa mieltä. Tapa toimia tässä olisi se, että kaikki maat tekevät yhteistyötä. Nämä ovat kilpailukysymyksiä valtioiden kesken. Verot, verojärjestelmät ovat kilpailun kysymyksiä jäsenvaltioiden kesken, ja jos halutaan vahvistaa verotusjärjestelmiä ja niin edelleen. Meidän on toimittava yhdessä, se on ainoa mahdollisuus. Mutta tämä johtaa sitten kysymykseen Alankomaiden valtionvarainministerille. Kyllä, tiedän. Olen pyrkinyt puhumaan avoimesti, rehellisesti. Ainoa tapa puuttua tähän on kansainvälisesti Euroopan unionissa ja yhdessä. Selvä. Sof- Sofi. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin liberaalina haluaisin toivottaa tervetulleeksi teidät tänne. Varmasti tapaamme useat kerrat lähivuosina. Kolme lyhyttä kysymystä. Me olemme puhuneet Kyproksesta paljon tänä päivänä, mutta huhuja tiedotusvälineissä on myös muista maista, joissa on systeeminen riski ja voisivat tulla seuraavana Esin, että ehkä halua sanoa heti näistä maista jotain, mutta minä olen kiinnostunut. Aivan oikein juuri sanoitte, että ratkaisujen pitää olla eurooppalaisia. Kuitenkin voin todeta, että riippumatta tilanteesta, niin kansallisia hallituksia kiinnostaa enemmän omat äänestäjät kuin vastuunkantaminen kokonaisuudessaan. Ja tuloksena olemme oikeastaan jatkuvasti tällaisessa kriisinhallintatilanteessa, eikä niin, että jättäisiin tulevaisuuden politiikkaa. Puhuitte siitä, että tämä työkalipakki saadaan valmiiksi, pankkiuni, miten kan, unioni, miten kannustatte kansallisia hallituksia tähän työhön? Ja lopuksi, kun nyt puhumme, saamme tietoja EKPn vaatimuksista Kyproksen osalta ensi maanantaihin mennessä. Haluaisin mielelläni kuulla vastauksia. mevrouw Kiitos paljon, edustaja Inetfeldt, näistä kysymyksistä. Other countries, uh, Kysyitte ensinnäkin muista vaikeuksissa olevista maista, tai jotka saattavat joutua vaikeuksiin, ja liittyykö tähän järjestelmäriski. En puutu tähän. Mielestäni koko euroalue on menossa kohti vakaampaa ajanjaksoa, ja meidän tulee tehdä töitä mahdollisimman nopeasti, jotta saamme eri mekanismeen koordinoidumman makrotaloudellisen järjestelmän. En puutu nyt tuleviin mahdollisiin ongelmiin. Te peräänkuulutitte eurooppalaista ratkaisua ja niin minäkin teen. Ja sanoitte, että kansallisesti keskitytään omaan ominaisten vaaleihinsa ilman, että kiinnitettäisiin huomiota näihin ongelmiin. Mutta toimitaanpa kansallisesti tai Euroopan tasolla, pitää aina löytää ratkaisu siihen sen mukaisesti, minkä uskoo olevan oikein. Ja tässä pitää kiinnittää huomiota myös äänestäjiin, muuten oma toimikausi jää lyhyeksi. Ja tulevat poliitikot muuttavat toimintojen suuntaa hyvin nopeasti. Eli täytyy päästä tasapainoon siinä, mitä voidaan tehdä miten kansalaiset ja äänestäjät voidaan huomioida. Ja joskus, jos toimimme liian nopeasti, syntyy ongelmia. Eli täytyy toimia mahdollisuuksien rajoissa niin nopeasti kuin voidaan. Haluaisimme joskus toimia tietysti nopeammin kuin mitä teemme, mutta koko pankkiunionin hankkeen lähtökohta, siitähän on tullut nyt yksi suurimpia hankkeita Euroopassa. Oli ehkä vasta puoli vuotta sitten, ja jo joulukuussa Ecofinissa sovittiin ensimmäisistä pankkiunionin rakennuspalikoista – Eli turha tässä on toisiamme syytellä. Pankkiunionin työt edistyvät varsin nopeasti ja tässäkin pitää toimia mahdollisimman pikaisesti. About. Safi oikeastaan kysyi EKPstä myös. Ja minä haluaisin myöskin kysyä ekp liittyen. Voitte vastata yhdessä. Kuulimme, että keskusteluiden aikana oli uhkana, että vedetään pois nämä hätä varat. Ja sitten kun katsottiin, että on mahdollinen ratkaisu, ja sitten jälleen tätä hätäapua, likvidejä varoja oli jälleen tarjolla. Kuten Sofi juuri sanoi, nyt mahdollisesti taas on vedetty tämä tarjous pois maanantaihin mennessä. Eli mitäköhän tämä jojoilu nyt tarkoittaa? Tämä on nyt melko poliittista EKPn välintuloa. Uh, thank you, Madam Chair. I don't... Kiitoksia puheenjohtaja. En usko, että EKP käyttää mitään uhkauksia. Se pyrkii tekemään vain mahdollisimman paljon oman rajoissa. Ja tätä välinettä, likviditeettivälinettä voidaan käyttää vain niille pankeille, jotka ovat pelastettavissa toimivillaan tulevaisuutta. Ja jos nämä pankit ovat syvissä vaikeuksissa, silloin tarvitaan ainakin lähitulevaisuuden näkymät jonkinlaista pääomittamisohjelmasta, jotta nämä pankit saavat, ovat jälleen turvassa. Ja EKP, sehän kuuluu heidän pankin toimivaltuuteen ja he voivat riippuvasti päättää, ovatko sitä mieltä, että voivat jatkaa ja antaa tällaista likviditeettitukea. Ja ymmärtääkseni on niin, että he ovat sitä mieltä, että on varsin kiireellistä, että on tällainen ohjelma ja ne voivat jatkossakin tukea antaa tätä äh, liikutieteen, jos on olemassa ohjelma. Tämä osoittaa, osoittaa asian kiireellisyydestä. Ensinnäkin Kyproksen hallituksella on kiire. Meidän pitää saada aikaan sopimus ja ohjelma erittäin nopeasti. Ja olen sitä mieltä, että EKPllä on ihan hyvä pointti tässä asiana äh, ta- taustalla. Kiitos oikein paljon. Kuten aluksi sanoin, Tämä on ollut hankala alku ja ensimmäinen tapaaminen täällä valiokunnassa. Kiitos, että tulitte tänne ja jaksoitte vastata kysymyksiin. Toivon, että hyvä vuoropuhelu voi jatkua tulevaisuudessa. 5. syyskuuta ilmeisesti meillä on aika teollistettu seuraava tapaaminen. Kiitos oikein paljon. Thank you. Kiitos. Right, we're moving. Me siirrymme äänestämään. Pidetään muutaman minuutin tauko sillä aikaa, kun selvittelemme äänestyslistoja ja kaikkia muuta. Jäämme ne kaikille ja ihmiset voivat poistua salista. Okay, we, we do need to vote. No niin, nyt meidän on siirryttävä äänestämään. Voisitteko istutua paikallenne? Kiitoksia. Ensimmäinen Kohtamme on esityslistan kohta 11. Eurooppalainen tilastoja käsittelevä neuvoa antava komitea. Pyydän hiljaisuutta. Euroopan parlamentin edustajan nimittäminen. Asia tuli esiin, kun eurooppalainen tilastoja käsittelevä neuvoa antava komitea perustettiin viime kaudella itse olin ensimmäinen parlamentin edustaja ja Edward Shikluna seurasi minua. Hän toimi nyt ministerinä ja nyt on aika vaarallista ajat lähteä tällaiseen toimeen. Mutta Liam Van Gogh on tähän nimetty. Meillä on vain yksi ehdokas. Ja ehdottaisin, että suoritamme tämän äänestyksen suosion osoituksin. Varoppa tässä, mihin joudut. Haluatko käyttää puheenvuoron? Just pour vous, vous remercier de, de cette confiance que vous... Kiitän tästä luottamuksen osoituksesta. Luottamus on tärkeää, koska parlamentin pitää voida valvoa luotettavuutta, laatua tilastoissa. Se on olennaista, jotta voidaan harjoittaa hyvää makrotaloudellista hallintoa Euroopassa, joten teidän nimissänne tulen tekemään parhaani. Kiitoksia joka tapauksessa. Thank you very much indeed. And, uh, it is Kiitoksia. Kiitos kovasti. On mielenkiintoista, mitä kaikkea voi oppia näissä kokouksissa siitä, mitä tapahtuu omasta kokemuksesta tämän tiedän. Nyt siirrymme sitten kohtaan 12 äänestykseen usitseista, yhteissijoitusyrityksistä. Voitteko ottaa äänestyskorttina käyttöön? Suoritamme tässä ensin koeäänestyksen, jotta näemme hieman missä mennään. Painatte siellä sitten oikeata nappulaa. Okei. Okay. Right, well, there's one person plugged in who's not voting, but I'm presuming that's deliberate. Um, okay, 29. 30, 29 yksi tyytymätön ja kahdeksan ei tiedä mitä äänestää. Jean-Paul. You haven't got a card. Sinulla ei ole korttiasi mukana. Eli lisätäänpä yksi vielä. Sinun täytyy siis näyttää, miten äänestät. Kaikilla muilla on kortti mukana, niinkö? Eli yksi koordinaattori on unohtanut korttinsa, mutta muuten kaikilla se näyttäisi olevan. Tuskinpa luottokortti siellä nyt toimii, Jean-Paul. Uh, <laughs> finance committee, you can buy your vote. No, sorry. Uh, <laughs> no, no. No, come on. No niin. Olisiko nyt syytä aloittaa? Anyway, anyway um, can we move on to the vote? Voimmeko siirtyä nyt äänestämään? Ensimmäinen koskee korvauksia. Kompromissi A. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Ensimmäinen osa on hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. Has everybody voted? There's two more to vote, one more to vote. Everybody's voted. Closing the vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 22 puolesta 16 vastaan, joten toinen osa on hyväksytty. Sitten kompromissi B. Missä se onkaan? Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Kompromissi C seuraavaksi puolesta. Tämä on kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaanpa tämä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty äänin 17.22. Kompromissi D. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 22. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 120 tarkistuspuolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. Seventy voted. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Tämä on, onkin hyväksytty, niin kuin kompromissilta voidaan olettaa. Kompromissi F kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hylätty, mutta tarkistetaan kuten muissakin tapauksissa. Ovatko kaikki äänestäneet? Vielä yksi. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänin 17.23. Seuraavaksi suulliseen tarkistukseen minulta puheenjohtajalta, jotta standardi sanamuoto liittyen vastaavuustaulukoihin saataisiin mukaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa tarkistuksen kahdeksan? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty äänen 21, 18, 19. Puheenjohtaja korjaa. Nyt sitten teksti muutetussa muodossa ja äänestämme koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 30 puolesta viisi vastaan, viisi tyhjää. Ja nyt sitten lainsäädäntöpäätöslauselma äänestys sekin koneäänestyksenä. Oletteko äänestäneet? Sama lopputulos 31, 5, 5 äänet. Haluaako esittelijä lähteä neuvotteluihin ensimmäisen käsittelyn? Ah, in play. Kun normaalit käsittelyt, menettelyt ovat tässä käytössä, kun tämä ei ollut helppo aikaansaannos. Jos joku valiokunnassa haluaa täysistuntoon, niin mennään täysistuntoon. Jos täällä on yksimielisyys, että mennään suoraan neuvoston pakeille, niin mennään sitten sinne ihan reilussa hengessä. Me olemme keskustelleet, vaikka enemmistö lopulta oli suuri, mutta jätän tämän nyt valiokunnalle. Jos täysiston haluatte, niin mennään sinne, koska neuvosto ei ole vielä sopinut, joten demokraattiselta kannalta meillä on vielä tässä vähän aikaa. The Irish presidency will... Irlanti puheenjohtajavaltiona aloittaa tai jatkaa neuvotteluita neuvostossa huhtikuussa ja pyrkii yleisnäkemyksen aikaansaamiseen. Eli miten teemme? Pyrimmekö muutoksiin täysistunnossa? Ehkä tämä antaisi meille hieman vielä lisäaikaa hienosäätöön. Hyvin selvästi haluaisin sanoa, että jos yksikin jäsen tai sitä haluaa, niin mennään täysistuntoon ja toki mielelläni istun alas varjoesittelijöiden kanssa jälleen etsimään ratkaisuja kaikkeen niin kuin teimme. Ihan melkein loppuun asti olen toki valmis tähän työhön. Totta kai jos yksikin henkilö haluaa täysistuntoon, niin tehdään sitten niin. Oh. I, I, Wolfer suggested and I think... Tässä ehdotettiin, että hienosäätöä vielä tarvitaan ja ehkä pitäisi mennä täysistuntoon, joten tehdään sitten näin. Ei tämä sitä tarkoita, että emme pääsisi ensimmäisen käsittelyn sopimukseen, mutta mennään ensin täysistuntoon. Nyt sitten esityslistan kohta 13. Järjestely rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö ei ole euro. Danuta Hybnerin mietintö on kyseessä. Oletteko valmiina? Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyppäsin tässä alkuperäisen kohdan yli liittyen kohtaan kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti kohta 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Näette selvän hylätty, mutta voimme tarkistaa sen. Tarkistus 18. En oikein keskittynyt tässä, jos nyt suoraan sanon. Äänestys päättyy. Hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti kohta 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F. Onko tämä yhdessä osassa? Tässä on osa keltaisella merkittynä. Kompromissi F siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti kohta 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. para viisi, kohta viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 5, 10 alkohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 5-3 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi J puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty viides alakohta viitoskohdassa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 5-5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 5-6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten alkuperäinen teksti kohta 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitaatio 1. Voidaanko ne ottaa yhtenä ryhmänä? Eli menemme K-kohtaan asti. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Johdanto osa C1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosa E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta You, we didn't vote. Mielestämme emme äänestäneet kolmosesta. Tarkistus kolme E-väliin. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale F. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koneäänestyksenä teksti muutetussa muodossa. Ovatko kaikki äänestäneet? Vielä yksi ääni puuttuu. Äänestys päättyy 35 puolesta, tai 36 pikemminkin. Jean-Paul vielä lisätään tähän yksi vastaani niin kolme tyhjää. Kiitoksia kovasti. No idea. okay, I'm afraid I'm... No niin, nyt minun on kerrottava teille enää, että 26. maaliskuuta pidetään seuraava kokouksemme kello 9 aamulla ja sitten kello 15 Ensi viikolle ei ole suunnitteilla kokousta. En halua kuitenkaan vielä peruuttaakaan kokousta, koska jos jotain kiireellistä tulee, on hyvä, että meillä on sali ja tulkkausmahdollisuudet. Ja jos jotain tulee ilmi, niin ilmoitan teille mahdollisimman pian. 19. on sitten seuraava pääsiäisen jälkeinen kokouksemme, mutta odottakaa tietoa nyt sitten liittyen ensi viikon seuraavan kokoukseen. Kiitos.